Okay, those colleagues who are here, just to make... No niin, ne kollegat, jotka ovat täällä, niin ihan vain nyt muistutuksena. Meillähän on kokous alkaa oikeastaan kolmelta, joten aloitetaan niin lähellä kolmea kuin mahdollista. Jos muut eivät jaksa tulla, niin, niin se vaan on esityslista luonnos. Se voidaan varmasti hyväksyä ja tervehtisin Tiblisin vierailijaryhmää Georgiasta kutsumana – juristiopiskelijoita, joten tarkkana nyt, mitä täällä sanotaan. Tervetuloa Georgiasta tänne Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokuntaan. Kommentoin juuri sihteeristölle, että luulin Euroviisu, jossa viimeksi, että Georgian laulu Waterfall oli aikein paras kaikista, mutta kaikki ihmiset eivät ymmärrä hyvän päälle Joten jos palaatte sinne, voitte varmasti viedä tämän viestin, että liikennevaliokunnan puheenjohtaja oli sitä mieltä, että Euroviisussa tänä vuonna teidän laulun oli paras. Michael, monitoring, reporting, verification. Michael, meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailuraportointi ja todentaminen. Tarkistusten käsittely. Sinun on puheenvuoro. Also ich rede bei meiner. Das geht jetzt nicht. <laughs> also, Äh, die Schifffahrt ist der einzige Sektor. Niin merenkulkuala on ainoa ala, jolla ei olla vielä siirrytty tähän järjestelmään ja IMOn mukaan päästöt kasvavat kasvamistaan ja mikäli tilanne ei muutu, niin vuonna 2020 pääsemme 6 prosenttiin kaikista hiilidioksidipäästöistä. Siitä on sekä ympäristön kannalta haittaa että myöskin Terveyden kannalta jopa 50 000 kuolemantapausta on perusteltavissa näillä päästöillä. IMO puhuu paljon, mutta ei tee riittävästi. Ja pakollisia energiatehokkuusindeksejä on olemassa, mutta ne eivät ole sitovia ja myöskin ei-sitovia hallinnointisuunnitelmia on olemassa. Komissio kylläkin myöntää, että nämä toimenpiteet eivät riitä saavuttamaan tämän tavoitteen, jossa esitetään vuoden 2050 mennessä nämä tavoitteet Grossi mietinnöstä. Keskustelimme pitkään ja sieltä löytyi näitä tavoitelukemia ja ne hyväksyttiin suurella äänten enemmistöllä, mutta komissio ei todellakaan ole näin kunnianhimoinen kuin parlamentti tältä osin. Komissio ei myöskään kunnioita parlamentin ja neuvoston päätöstä ja sitoumusta, että vuoteen 2030 mennessä otettaisiin käyttöön myöskin tällä alalla tällainen sitova järjestelmä käyttöön, mikäli kansainvälistä järjestelmä ei ole käytettävissä. Kunnianhimo on siis melkoinen, mutta ilmeisesti komissio on hätääntynyt ilmailuun liittyvien ongelmien takia ja ei tästä syystä ole tätä asiaa saanut ajettua läpi. Kannat ovat siis kaukana toisistaan ja nyt ei päästy myöskään kompromissitarkistuksia laatimaan, koska todellakin kannat ovat hyvin eriävät. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää muistaa, että nyt pitäisi sopia tai päättää, mistä sovittiin jo ympäristövaliokunnassa. Eli että kun GT on 400, niin siitä pitäisi lähteä liikkeelle. Ehkäpä tämä voisi mennä läpi. Envi-valiokunnassakin tämän voisi mennä läpi. Ja mitä tulee muihin epäpuhtauksiin, niin äh, muun muassa rikkipäästöjen osalta pitäisi sitovat tavoitteet saada aikaiseksi. Ja minä todellakin esittelijän ominaisuudessa toivoisin, että me päätyisimme näihin tavoitteisiin, ettei me vielä huonompaa tavoitetasoa esitä kuin ympäristövaliokunnassa. Ja esittelijä Skilakakis, joka on liberaali, on samoilla linjoilla kanssamme. Tämä yllätti jotkut meistä ja siksipä otankin tämän asian uudemman kerran esille. Olin hänen vielä uudemman kerran yhteydessä. Hän sanoi, että näin tilanne on. Aina puhutaan siitä, että EU olisi yksin tila maailmanlaajuisesti ja ympäristö päästökauppojen osalta Yhdysvallat olivat tässä no, toisena puolena. Ja IMOssakin ehdotetaan 400 gt -nä. Ja jos emme halua olla huonompana kuin Yhdysvallat, niin tämän 400 siitä täytyy pitää kiinni. Mitä tulee taloudelliseen hyötyyn, niin kysehän ei tietenkään ei ole ainoastaan ympäristökysymyksistä, vaan myöskin taloudellisista seikoista, ja se näkyy selkeästi myöskin komission tekstistä. Jos katsotaan nykyisiä teknologioita, niin IMOnkin onkin mukaan päästöjä voidaan leikata 75 prosentilla. Ja jos leikkaustahti olisi 10 prosentin luokkaa. Tavarakuljetuksen puolella tällä nopeu, nopeudella ei ole keskeinen merkitys, vaan tällä aikataulutuksella. Se, että kuinka pitkä matka kestää, niin sillä ei ole mitään merkitystä, mutta jos nopeutta lasketaan 10 prosentilla, niin silloin energiaan tarve laskee 19 prosentilla. Ja kun polttoainekustannukset olivat erittäin korkealla tasolla, niin silloin toimijat äh, rajoittivat toimintansa automaattisesti. Eli meidän täytyy nyt vain varmistaa, että myöskin merenkulku on mukana näissä päästökauppakysymyksissä, jotta kaikkia toimialoja kohdellaan tasapuolisesti ja tästäpä syystä EU täytyy toimia ponnekkaasti. Ja minä todellakin toivon, että tältä osin voimme tukea ympäristövaliokuntaa ja vielä kerran kiittäisin kollegoja yhteistyöstä. Thank you, Michael. Go through the shadows now. Kiitos. Varjoesittelijät nyt. Edustaja Sarvama EPPstä. Thank you, Brian. Kiitos, Brian. Niin, mitähän tähän nyt voisi sanoa? EPPn linja on ensinnäkin tukea komission ehdotusta. Meidän mielestämme meidän on otettava yleisvaltainen, kattava näkökanta, mikä minun kielelläni merkitsee sitä, että me olemme ottaneet silloin huomioon myös <clears throat> ensinnäkin, mitä ylipäätään voidaan saavuttaa sillä, että asetetaan tällaisia raja-arvoja kuin 400 tonnia. Saavutetaanko sillä vain lisää byrokratiaa, lisää hallinnollisia kustannuksia, miten paljon sitä saavutettaisiin ympäristön kannalta verrattuna muihin lopputuloksiin. Meidänkin täytyy katsoa myöskin tilannetta varustamien kannalta, koska niillä pitäisi olla ainakin joitakin mahdollisuuksia pysyä kilpailussa mukana. Joten olemme sitä mieltä, että komission ehdotus on itse asiassa hyvin on vaatimaton. On myönnettävä, että se on vaatimaton kuitenkin käyttäisin myös sanaa realistinen. Komissiolla on syynsä pitää paino raja tässä 400 tonnissa. Se edustaa 50 5 prosenttia satamakustannuksista, mikä merkitsee sitä, että nämä alukset ovat yli 90 prosenttia kaikista päästöistä. Ne ovat vastuussa yli 90 prosentista kaikista päästöistä. Toisaalta painorajan pitäminen siellä on oikein. Joten Tämä johtaisi muuten byrokratiaan ja hallinnollisiin kustannuksiin, mutta jos 400 puhuminen on todellakin riittävä meidän kannalta, joten myöskin tämän aikasuunnitelman pitäisi olla realistinen ja, ja IMO, maailman merijärjestön, tulisi käynnistää tämä prosessi. Mitä sitten tulee vaikutusalaan, se ei ole sunkaan vähäisin asia. Me ajattelemme, että CO2 on 90 osaa suurin piirtein päästöistä, ja siksi pitäisi keskittyä CO2. Ei ole. Onko nyt mitään kompromissia tässä, tämä 400 tonnia, mutta jos me puhuisimme jostakin muutamasta tuhannesta tonnista, viidestä tuhannesta, niin silloin se olisi saavutettavaa. Kiitos. Thank you. Next for the socialist, Mr. Fleckenstein. Ja sitten edustaja Fleckenstein. Knut. Ja herr Vorsitzender, auch wir. Niin, puheenjohtaja. Mekin kiitämme esittelijää hänen ponnisteluistaan vaikka emme kaikesta olekaan samaa mieltä. On kyllä tärkeää, että laivaliikennekin antaa oman panoksensa. Tärkeää on kuitenkin oppia oppia ilmailun alalta eikä tehdä samaa virhettä uudestaan nyt meriliikenteen osalta. Valvonta jäsenvaltioiden alueiden ulkopuolella on tärkeää myös kun ajatellaan laivoja, jotka ovat kolmannen maan lipun alla. Olisi huolehdittava siitä, että kolman, sillä mailla ei ole mitään varaumia. On annettava tietoa ajoissa ja huolehdittava siitä, että saadaan kansainvälisesti hyväksyttyä tämä. Tällainen eurooppalainen mittaamisraportoimistodentamisjärjestelmä on hyvä ajatus ja ehkä markkinapohjainen mekanismi voidaan sitten imon puitteissa myös luoda. Jos pyritään globaaliin sopimukseen, niin komission pitäisi pyrkiä huolehtimaan siitä, että asetus sopii yhteen kansainvälisten sopimusten kanssa. Konkreettisesti soveltamisalasta – mitä alusten kokoon tulee, olemme esittelijän kanssa samaa mieltä. Me olisimme valmiita lähtemään kaiken kaikkiaan kompromissiin ja ottamaan pienemmätkin alukset 400 lähtien mukaan. Ja sitten, mitä tulee päästöihin, tähän mennessä komissio on halunnut keskittyä hiilidioksidipäästöihin, rajoittua niihin. Ja tuemme tätä aloitetta tällä hetkellä ja tähän asti. Tulevaisuudessa toivoisimme, että Euroopan komissio antaisi kahden vuoden kuluttua kertomuksen teknisistä edistystekijöistä ja mahdollisuuksista ottaa muita päästöjä mukaan myös. Hiilidioksidi on vastaa 98 prosenttia kaikista päästöistä laivaliikenteestä. Imon mukaan kasvihuonekaasuista tärkein on hiilidioksidi ja muiden kasvihuonepäästöjen leikkaamisvaikutus olisi melko pieni, kun ajatellaan, miten vähän niitä muita kasvihuonekaasuja päästetään ja myös ne lämmittävät ilmastoa vähemmän. Komissio on todennut, että muut kasvihuonekaasut voidaan jättää tällä hetkellä ulkopuolella pitäisi kehitellä sellaisia mittauslaitteita, jotka ovat luotettavampia, eivätkä ole yhtä kalliita kuin tällä hetkellä. Nyt tämä ei tunnu siis vielä järkevältä, mutta jos näin on, haluamme kahden vuoden välein kuulla, onko jotain kehitystä tapahtunut, jotta voidaan sitten, kun se on järkevää, ottaa myös muut päästöt huomioon. Nämä esitetyt mittausmenetelmät ovat kaikki ylläpidettävissä meidän käsittääksemme, mutta komissio voisi sitten myöhemmin katsoa, voitaisiinko niitä rajata ainoastaan kahteen menetelmään. Voimaan astumisen tulisi toteutua mahdollisimman pian. Määräaikoja pitäisi pitää mahdollisimman lyhkäisinä, jotta voidaan päästä järjestelmään joka rajaa päästiämme. Tässä lyhyesti meidän kantamme. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Liberaalien nimissä edustaja Savisaar. Herra johtaja, hyvät kollegit. Kama alustan raporteeri tänamisega tehtud tööst, sest see ei ole tõepoolest lihtne teema ja siin ei ole ka lihtsaid lahendusi. Kuid kui sisust rääkides rääkida... No We're struggling with trans... Meillä on nyt pieni tulkkaus ongelma. Are we got, are we open? toimimaan. Alo- aloittakaa vain uudestaan, pyydän. Ja, ja head kolleegid. Kiitos vielä kerran puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Kiitos esittelijälle Tämä ei ole mikään yksinkertainen kysymys, eikä ole olemassa mitään yksinkertaisia ratkaisuja. Mitä sisältöön tulee? Komission ehdotus ei ollut sellainen, jota me odotimme. Tavoitteet eivät olleet riittäviä, etenkään siksi, että tässä todella on kysymys vain hiilidioksidipäästöistä, eikä ole mitään rajoitusehdotuksia. Toiseksi aikataulu. Tämä kestää liian pitkään. Ja kolmanneksi, ja tässä on todellakin kysymys vain hiilidioksidista, typpi ja muut aineet on unohdettu. Ja Esittelijä kuitenkin tekee hyvin järkeviä esityksiä, mutta meidän mielestämme aikataulu voisi olla lyhyempi ja pitäisi ottaa mukaan kaikki päästöt. Ja tässä on tärkeää, että myös eh, rikkioksidit otetaan mukaan. Haluamme, että komissio tekee konkreettisia päästötavoitteita. Miten täsmällisiä ne sitten ovat, se pitää komission itse päättää. Ja juuri tästä syystä me emme voi tukea esittelijän ehdotuksia. Mitä sitten tulee alusten kokoon? Tässäkin tuemme esittelijää ja ympäristövaliokuntaa. Meistä on todellakin niin, että jo tämä 400 on hyvin tärkeä luku, samoin kuin IMO on suunnitellut. Olemme komission kanssa yhtä mieltä siitä, että pitäisi soveltaa neljää eri menetelmää, koska tätä kautta ei synny varustamoille lisäkustannuksia. Kiitos, tässä olivat minun ryhmäni kommentit. Thank you very much. Paljon kiitoksia. siellä nimissä edustaja Van Dalen. Peter. Voorzitter, bedankt. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin. Me kannatamme tätä komission ehdotusta. Se näyttää erinomaiselta ehdotukselta. Esittelijä menee aivan väärään suuntaan mielestämme. Sitä emme voi tukea. Hyvänä voidaan pitää sitä, että tässä lähdetään liikkeelle raskasta polttoöljystä ja me tiedämme, että tämä on yksi ongelmallinen kysymys, kysymys ja tästäpä syystä tulemmekin tältä osin esittelijä, mutta muilta osin emme voi tukea hänen ratkaisumallia, joten meidän tulisi pitää kiinni siitä, mitä komissio on ehdottanut. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos paljon. Muita puhujia ja puheenvuoropyyntöjä ei tunnu olevan, joten komission edustaja Lavadan saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. pääosastolta. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille jäsenille, jotka ovat kommentoineet. Approaching uh, a time where, where... Minusta tuntuu, että olemme lähestymässä sellaista aikaa, että selvästi nähdään, mitkä ovat keskustelun osatekijät tässä. Ehkä Selittäisin ehdotuksemme logiikkaa hetken, jos sallitte. Mitä soveltamisalaan tulee, me olemme aina olleet sitä mieltä, että hiilidioksidipäästöihin keskittyminen on järkevää tällä hetkellä. Tiettyjä vaikeuksia ja teknisiä ongelmia riittyy, liittyy vielä NOx-päästöihin valvomiseen esimerkiksi. Ja tällaisten päästöjen ottaminen – tällä hetkellä varmasti viivästyttäisi ja monimutkaistaisi lainsäädäntöä. Ei se tarkoita sitä, etteikö muidenkin päästöjen valvominen ja seuraaminen olisi hyvin tärkeää. Ja suhtaudumme hyvin myönteisesti siihen, että meidän lähestymistapaammekin voitaisiin sisällyttää muita päästöjä silloin, kun se on mahdollista sopivalla tapaa. Mitä sitten tulee näiden ilmaston vaikuttavien tietojen keräämiseen? Olemme sitä mieltä, että todella globaali edystyminen imon kautta on saatava ponnisteluidemme keskiöön. Meidän on investoitava tähän prosessiin tavalla, joka täydentää nyt käynnissä olevia neuvotteluita ja sallii kunnollisen globaalien toimintajärjestelmien täytäntöönpanon. Tällä tapaa mekin olemme nyt tehneet ehdotuksemme, jonka kautta pyrimme pääsemään samaan linjaan käynnissä olevien keskusteluiden kanssa Yhdysvallat, Kanada, Japani, Norja ja monet muut suuret meriliikenteen maat ovat yhdessä keskustelemassa tehokkuustoimista ja pyrkivät etenemään keskusteluiden kautta tällä saralla. Näistä syistä olemme aina ehdottaneet sitä, että tehokkuuteen liittyvät tiedot otetaan mukaan, koska se, että rajoituttaisiin ainoastaan hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, johtaisi siihen, että me kunnolla pysty käymään keskusteluita imossa, jossa vielä keskitytään energiatehokkuuteen vähän laajempana konseptina. Mitä sitten tulee aluskohtaiseen avoimuuteen, mittaamiseen, raportoimiseen, todentamiseen. Meille järjestelmän on toimittava omana poliittisena toimenaan. Jos emme salli tiedon saantia, jos yritys maailmassa ei voida tehdä päätöksiä tai kuluttajat eivät voi tehdä päätöksiä tiedon pohjalta, niin viedään pohjapolitiikaltamme. Tärkeä tekijä tässä on se, että kannustetaan toimiin, jotta huolehditaan kustannustehokkaista investoinneista, joita olisi varustamoille laivaliikenteessä käytössä. Mitä sitten tulee kahteen valvontamenetelmään? Me lähdimme siitä, että pyrimme huolehtimaan siitä, että meriliikenteessä ei synny liian monimutkaista hallintoa – me haluamme huolehtia siitä, ettei synny uusia kustannuksia, uusia järjestelmiä ei tarvita täyttä laitteistoa, vaan lähdetään nyky seurantaraportointijärjestelmistä. Ja sitten kynnysarvo vielä 5000 vai 400 tonnia. Lopulta tämä on poliittinen valinta. Me olemme argumentoineet oman rajamme 5000 gigatonnin rajasta. Olemme sitä mieltä, että tuo 5000 rajana on puolustettavissa. Se voisi olla ihan kestävä globaalisti ja samalla se ottaisi mukaan suurimman osan päästöistä ihan järkevästi suhteessa hallinnollisiin kustannuksiin. Mitä sitten tulee täytäntöönpanon aikatauluun, emme oikeastaan näe realistisesti, että olisi mahdollista lyhentää tässä nyt aikarajoja. Tämän tarvitaan täytäntöönpanosäädöksiä. Meidän on vielä hoidettava useat tekniset säädökset hiilidioksidipäästöjen mittaamisen, raportoimisen ja todentamisen osalta. Eli toivoisin tässä vähän realismia. Lopulta ihan lyhyt kommentti, joka liittyy siihen, voidaanko lähestymistapaa muuttaa tulevaisuudessa maksujärjestelmään, jossa vaadittaisiin maksupäästöistä. Taisimme ensimmäisen puheenvuoromme aikana sanoa, että delegoitujen ja täydentöönpanosäädösten osalta MRVssä on toimittava Lissabonin sopimuksen säädösten mukaan delegoituja säädöksiä voidaan suunnitella sellaisille aloille – jolla on kyse ei-keskeisistä ehdotuksen osista. Monet voisivat ehkä olla sitä mieltä, että muuttaminen tästä järjestelmästä, mittaamisraportoimis- todentamisjärjestelmästä, hinta- tai maksujärjestelmään, niin sitä voitaisiin kyllä pitää keskeisenä osana, mutta päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos. Thank you, Michael. Kiitos, Michael. Mich zunächst mal auch für die Zusammenarbeit. Niin, kiitokset, kiitokset yhteistyöstä ja kommenteista. Ihan lyhyesti siihen, mitä täällä on sanottu. Ympäristövaliokunta ei ole siis vielä äänestänyt asiasta, mutta kyllä kannat ovat jo aika lailla selvästi nähtävissä, kuten äsken totesin. Komissio sanoi, että realistinen, mutta maltillinen, niin aina sanotaan, jos oltaisiin yhtä lailla toimittu autoteollisuuden puolella niin kyllä tilanne, oli, tilanne olisi ollut aivan toisenlainen, joten kyllä rapatessa roiskuja meidän täytyy olla rohkeita ja muistutettakoon siitä, että meillä on myöskin Pohjan ja Itämeren puolella hyvin tiukkoja raja-arvoja ja tämä vaikuttaa myöskin Välimeren tilanteeseen. Me emme halua poistaa raja-arvoja, mutta me haluamme yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Siitä pitää pitää kiinni ja ehkäpä voitaisiin olla tuomioistuimen yhteydessä ja katso, mikä tilanne olisi, jos nyt asia lähdettäisiin käsittelemään. Se voi olla aivan toisenlainen. Niin, mitä kollega Sarvomaa totesi, niin soveltamisalasta voidaan keskustella, mutta mikä on teillä se pelivara? Löydetäisinkö todellinen kompromissi? Te sanoisitte 4900 ja me sanomme 400, niin enpä usko, että yhteisymmärrys löytyy. Mutta 410 suhteessa 5000, niin ehkäpä siinä voitaisiin tulla lähemmäs teidän kantanne. Niin, mitä tulee hiilidioksidipäästöjen merkitykseen suhteessa ilmastonmuutokseen, niin olette oikeassa, mutta se miten se vaikuttaa kansalaisten terveyteen, niin silloin tilanne on toisenlainen. Me emme voi lähteä sanomaan, että typenoksidit ja rikidioksidit eivät vaikuttaisi tilanteeseen laisinkaan. Joten tästä syystä näitä raja-arvoja ollaan leikkaamassa. Tietenkin tämä argumentti, joka mainittiin, että 98 prosenttia päästöistä tulee hiilidioksidin puolelta, mutta kyllähän näillä kahdellakin prosentilla on merkityksensä. Niin, kollega Savisaar, kiitokset osoittamastanne tuesta. Ja mitä tulee aikataulutukseen, niin olen avoin sen suhteen, kyllä sitä voidaan lyhentää tarkastuksesta tämä löytyy. Jos voitte sen hyväksyä, niin hyvä asia. Ja jos enemmistö olisi vielä sen takana, niin vielä innokkaampia olisimme. Mitä tulee vähentämistavoitteisiin, ne ovat tärkeitä ja on hyvä, että te tuette tätä 400 raja-arvoa. Vielä kerran oikein paljon kiitoksia. Thank you, Michael. Just... Kiitos, Michael. Äänestysvaliokunnassa huomenna ja ympäristövaliokunnassa äänestetään 30. päivä tammikuuta. Voimmeko siirtyä esityslistalla seuraavaan kohtaan? Matkapaketit ja avustetut matkajärjestelyt lausunnon valmistelija on edustaja Liberatski, mutta Frekenstein ilmeisesti puhuu hänen puolestaan. Knut. Yes, I will speak in Polish. No, no, no. <laughs> Kyllä, puhun sitten puolaa. Yeah. First of all, uh, Ensinnäkin edustaja Liberadskin nimissä kiittäisin varjoesittelijöitä tämmöisestä loistavasti sujuneesta yhteistyöstä. Valmistelija on varma, että näin saadaan hyvä tuki valiokunnalta. 259 tarkistusta on tehty ja yhdeksän kompromissia on löytynyt. Kuluttajat tarvitsevat erityisesti suojaa matkustaessaan ja siksi Matkapakettidirektiivi hyväksyttiin vuonna 1990. Matkailun markkinat ovat kuitenkin muuttuneet merkittävästi sen jälkeen. Kuluttajat usein ovat tilanteessa, jossa eivät tiedä, minkälaista suojaa on tarjolla missäkin tilanteessa. Siksi lainsäädäntöä on päivitettävä jotta voidaan kattaa sellaiset myyntikäytännöt, joita ei ollut olemassa, kun nykyinen direktiivi hyväksyttiin. Trannin valmistelijan tavoitteet ovat seuraavanlaiset, oikeastaan kaksi tärkeintä tavoitetta. Ensinnäkin uuden direktiivin on huolehdittava siitä, että kuluttajat saavat paljon suojaa, korkeatasoista suojaa, kun he ostavat tällaisia matkapalveluita ja paketteja. Samalla on huolehdittava siitä, että on tasavertaiset toimintamahdollisuudet niiden toimijoiden välillä, jotka myyvät matkapaketteja, estää rajat ylittävän kaupan esteitä ja huolehtia siitä, ettei synny liikaa kustannuksia yrityksillä. Mitä tulee ehdotuksen soveltamisalaan, Esittelijä ehdottaa, että pidettäisiin kiinni komission ehdotuksesta joidenkin muutosten kerran. Valmistelija toivoo, että voidaan pohtia kaikkia palveluita, jotka liittyvät matkapakettiin ja sitten avustetut matkajärjestelyt ajatusta ylläpidettäisiin, mutta vähän sovellettaisiin sitä. Mitä tulee minimiehdotukseen versus täyteen harmonisointiin, varjoesittelijät ovat sopineet siitä, että keskitytään harmonisoimaan niin, että tietynlainen subsidiariteetti kuitenkin sallitaan jäsenvaltioille. Jossain mielessä voitaisiin argumentoida, että soveltamisala ei ole riittävän laaja. Matkapaketit vanhenevat jatkuvasti, kun tilanne on muuttunut niin paljon vuoden 90 jälkeen. Matkailumarkkinoilla on nähty merkittäviä muutoksia. Kuluttajilla on uusi, uudenlaisia toiveita ja näin toiminta on muuttunut kovasti. Esimerkiksi riippumattomat sopimukset yhden matkapalvelun osalta on jätetty tämän direktiivin ulkopuolelle. Kuluttajajärjestöt ovat kertoneet useista tapauksista, jossa on myyty välittäjän kautta tällaisia yksittäisiä matkapalveluita erillisen sopimuksen kautta. Tässä mielessä esittelijä sanoo, että yhtä tiettyä matkapalvelua koskevat erilliset sopimukset jäisivät joidenkin minimisääntöjen mukaan tämän direktiivin alle. jotta ei syntyisi ongelmia markkinoilla. Nyt tuntuu siltä, että yhä enemmän syntyy tällaisia tapauksia, joissa kolmas taho myy yksittäisiä tiettyjä matkapalveluita ja kuluttaja luo paketin itse riippumattomana toimijana. Valmistelija on vakuuttunut siitä, että vaikka aikataulu on tiukka, voidaan löytää tukea kompromisseille ja näin ajaa Euroopan kuluttajien etuja. Tässä edustaja Ibranskin kirjoittama teksti minun lukemanini. Kiitos paljon edustaja Fleckenstein. Valtavasti olette oppinut Puolaa täällä Tämän käyden aikana minäkin ymmärsin tuon nyt. EPP, edustaja De Grandes. Sí, gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä en ymmärrä Puolaa, mutta ymmärsin kyllä tulkkauksen ja kiitoksia paljon siitä palvelusta, jota tästä on saatu. Niin, valitettavasti tämä asia on tärkeä edelleenkin kaikillekin. Ja ajattelen myöskin sellaista maata kuin minun maani, jolla matkailu on hyvin perustavanlaatuinen teollisuuden ala, ja jossa kiinnitän erityisesti huomiota näihin kysymyksiin. Haluaisin pahoitella sitä, että se kiire, jolla nyt tieskennellään tässä, ovat estäneet kompromissien syntymisen, ja olemme kiinnittäneet huomiota ja tukea Liberatskille olemme puhuneet hänen kanssaan, mutta minä haluaisin uskoa, että olisi yhä mahdollista, että voisi syntyä äänestystä ennen tällainen ratkaisu, koska eh, olen ymmärtänyt vuosien kanssa, että haluan ymmärtää paljon mm, asioita on järkeviä ratkaisuja, mutta että pitäisi kuitenkin mm, pyrkiä saavuttamaan tavoitteita siinä aikana, kun talossa työskennellään. Tietysti on äänestäjät, mutta joka tapauksessa me olimme, sanoisin, joka tapauksessa haluaisin kiittää siitä, että Riveratski on ollut hänellä on hyvin tällainen vastaanottava asenne, ajatellen lukuisia kysymyksiä, joita me olemme ottaneet esille tässä asiassa. On varmaa, että tämä direktiivi on ehdottoman välttämätön, että on ehdottoman muuttunut ehdot on välttämättä muuttaa, sitä kuluttajia, ajattelen uusia liikennemuodossa tapahtuneita vapautuksia. Ne tekevät turhaksi tiettyjä vanhon, vanhan mallin ja tätä on nyt uudistettava. Ja ennen kaikkea ajattelen näitä uusia käytäntöjä, mutta pitäisi myöskin pyrkiä takaamaan kuluttajien oikeudet täytyisi olla nykyaikaisempia malleja mukaan toimitaan, mutta kuitenkin niin, että on hyvin paljon takuita oikeudessa katsotaan, että kysymys on pelkästään siitä, että olisi jotakin tahtoa toimia tällä tavalla, vaan joka tapauksessa tämän sanottua, niin haluaisin todeta, että, että tästä nopeudesta riippumatta pitäisi pyrkiä saamaan aikaan sopimuksia. Olen varma, että Liberatski, ja jos hän on valmis olemaan avoin, niin voitaisiin lisää kompromisseja ja saada yhdessä esittelijän kanssa. Ja ajattelen kuluttajien tilannetta ja mahdollisia kauppaa interneteissä, ajattelen sen oikeudellisia kysymyksiä Tämä on selvää, että tämän pitäisi ottaa huomioon. Ei voida toimia vanhojen mallien mukaisesti, koska, tai vanhojen tapojen mukaan koskaan uusia tapoja ja täytyy olla ajan tasalla. Kom- näistä kompromissista tärkein on se, että olemme päässeet yksimielisyyteen kysymyksissä, jotka ovat sellaisia, että niitä pitää kehittää. Mitä tulee tähän direktiivin soveltamisalaan, mikä on hyvin tärkeä kysymys harmonisoinnin taso, joka jäsenvaltiolle mm, on mahdollista, tapahtua tykempien normien mukaisesti. Ajatellen sitten näitä erilaisia tukipalveluita, hupapalveluita, pitäisi kuitenkin vähemmän tiukka järjestelmä. Meistä on tärkeää, <clears throat> että nämä voidaan yhdistää toisen. Meistä on myöskin tärkeää, että se, että, että ollaan solidaarisia ajatellen näitä uusia muotoja, se mikä ei ole mahdollista on se, että joku tekee jonkinlaisen sopimuksen, mutta ei kuitenkaan sitten vastaa <clears throat> kuluttajalle. Tämä merkitsee sitä, että kuluttaja jos hänellä on mahdollisuus saada mm, ottaa, että hänellä olla, jos on kumppani, jonka sun puolen kääntyä tarvittaessa. Joka tapauksessa ajatellaan niitä ehtoja, joiden pohjalta kompromisseja on tehty, joita esittelijä on valmis toimimaan ja muut poliittiset voimat olemme iloisia, että olemme kuunnelleet tätä, näitä perusteluja, että on tärkeää tämä siis muuttaa aiempaa ja ottaa uusia muotoja mukaan, ne kautta tehdään sopimuksia mukaan tätä internettiä ja sitten sellaisia juridisia kysymyksiä ja seurauksia, joita tästä yksi voi seurata. Olemme olleet tyytyväisiä tähän, mutta kuitenkin, että en nyt haluaisi tässä protestoida, mutta, mutta pahoittelen. Pahoittelen tätä kiirettä. Oikeusvaliokunta, jossa olen varjoistelijana siellä, tullaan rajoittamaan myöskin nämä toimintaa. Tämä on tietysti tällainen hyvin summittainen toiminta, mutta minusta tämä asia tulee olisi ansainnut enemmän huomiota, enemmän aikaa. Me vain pahoittelemme sitä, että lopuksi jokin poliittinen voima, vaikka on hyvä aikomusta ja toimii, haluaa toimia järkevällä tavalla, ja kuitenkin näiden sopimusten ulkopuolelle siksi, että puuttuu aikaa. Mm, me täytyisi kuitenkaan nyt hyväksyä. Tämän voimme olla tyytyväisiä olennaisimpaan, aineellisimpaan osaan, joka nämä kompromissit olisivat todellakin toimintakykyisiä, mutta jos on mahdollista, voitaisiin kuunnella eri osapuolia, voitaisiin saada aikaan parempaa tuloksia. Kiitoksia joka tapauksessa, puheenjohtaja. Mrs. Meissner. Kiitos, edustaja Meissner. Paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin esittelijälle Fleckensteinin esittelemänä. Me olemme pitkälti kollega Liberatskin kanssa samalla linjoilla. Mitä soveltamisalaan tulee, nämä klikkaussäännöt netissä meidän mielestämme tämä pitää tunnustaa pakettina, mutta tässä pitää ottaa tarkemmat määräykset mukaan. Klikatessa Kyse on tietojen siirtämistä, henkilötietojen, luottokorttitietojen siirtämisestä. Jos tällaisesta tilanteesta on kyse, niin silloin kyse on todellakin paketista ja silloin voisimme hyväksyä nämä click rules säännöt. Ja mitä tulee sitten näihin avustettuihin matkajärjestelyihin, tämä on aika epämääräinen teksti, sillä jos linkin kautta päästään autovuokraamon sivuille, niin ei voida sanoa, että kyse olisi jonkinlaisesta yhdistet, linkitettystä palvelusta ja että silloin lentoyhtiö olisi jonkinlaisessa vastuussa. Mitä tulee erillisiin matkapalveluihin, niin kollega Liberatski on maininnut tai tuonut esille uudenlaisen kysymyksen. No, erilliset matkapalvelut, se voi olla junalippu tai yöpyminen, ja nämä palvelut eivät kuulu tai eivät kuulu kuluttajansuojadirektiivin soveltamisalan piiriin ja tästäpä syystä ne ovat tässäkin mainittuina, mutta mielestäni ne eivät kuulu tähän matkapakettidirektiiviin. Mielestäni ne eivät tähän sovi, vaikka tietenkin tästäkin asiasta tulisi keskustella. Mitä sitten tähän harmonisointiin tulee, kohdennettuun harmonisointiin, sen me voimme hyväksyä. Tietenkin jäsenvaltiot voivat toimia vielä kuluttajamyönteisemmin. myönteisemmin. Me emme missään nimessä halua sulkea tällaista vaihtoehtoa pois, eli joustavuutta tarvitaan. Ja mitä tulee matkahinnan nostamiseen, niin kyllä tässä täytyy sanoa, että mikäli sopimuksen mukaisesti hintaa voidaan korottaa, niin korotuksen ei pitäisi ylittää 5 prosenttia. Muussa tapauksessa matkustajalla pitäisi olla mahdollisuus perua tämä matka, koska voi olla, että matkan hinnan korotuksen myötä ihmisellä ei ole enää mahdollisuutta ylipäätään suoriutua maksusta. Kiitos, Emma Lichtenberger. Sydämestä kiitokset. Olen samaa mieltä siitä, että nyt todella on kiireellistä tässä saada jotain aikaa, koska aivan val- valtava muutos on nähty kuluttajien käyttäytymisessä. Ihmiset tänä päivänä toimivat joustavammin netti tilausten kautta, rakentelevat matkojaan siellä paketiksi itse ei tarvitse tarjoukseen sanoa pelkästään kyllä tai ei. Tämä antaa tietenkin myös tai muuttaa vastuuketjua tavallaan. Ja se tässä on ratkaisevan tärkeää. Siihen on nyt reagoitu hyvin valmistelijamme. On kompromissien kautta myös työstänyt sinne keskeisimmät seikat, joita kaikkia voimme puoltaa. Minulle on hyvin tärkeää, että mahdollisesti onnistuisimme siinä, että voimme nyt sopeutua näihin moderneihin bukausjärjestelmiin, kun ajatellaan, miten varataan hotelli tai lento tai junamatka, linkin kautta ehkä tämä voidaan yhdistää hotelliin tai päinvastoin. Eli kyse myöskin siitä, että nämä uudet asiat saadaan nyt mukaan koko kuluttajasuojaan, koska tällä hetkellä tämä on nyt hyvin laajalle levinnyttä. Tulevaisuudessa varmasti vielä vähenee pakettimatkojen varaaminen. Komission ehdotus on osoittanut, että on nyt välttämätöntä saada vähän lisäselvyyttä tiettyihin seikkoihin, koska kuluttajasuojaprosesseissa – joudutaan kiistelemään tietyistä kysymyksistä, koska ehkä määritelmät eivät ole riittävän selkeitä tai suhteet eri matkajärjestelyiden välillä eivät ole riittävän selvät. Siksi on välttämätöntä ja tärkeää sopeuttaa nyt näitä määritelmiä. Uskoakseni tämä on hyvin tärkeä asia. Ennen kaikkea, jos ajatellaan yksipuolista hinnankorotusta – tai laadun heikentämistä, niinkin voisi käydä. Eikä kukaan valittele sitä, jos hotelli, varattu hotelli ei olekaan käytössä ja päästään parempaan hotelliin, mutta onhan se kyllä ongelma. Selvästi, jos olen matkan varannut, siellä on kolmen tähden hotelli varattuna ja sitten päätyy hotelliin, jossa on yhteinen suihku käytävällä, tai ei omaa lukkoa hu- huoneen ovessa, niin kuin on käynyt ilmi, kun näitä ongelmia käsitellään jälkikäteen. Eli tässä on kyse tärkeistä asioista. Erityisen tärkeää ajattelen, että on tärkeä kokemuksen pohjalta, kun katsotaan, mitä lehdistöstä tiedotusvälineistä nähdään, että maksukyvyttömyystapausasiat selvitetään. On oltava mahdollista se, että ne, jotka muutenkin ovat kärsineet jo voivat ainakin järkevissä oloissa palata kotimaahansa, että tässä on jotkut kunnolliset säännöt. Ratkaisevaa on myöskin ajatella, mitä tehdään näiden erillisten sopimusten osalta, miten ne sidotaan mukaan tai ei ole selkeää yhteyttä, eli miten tämä nyt voidaan riittävän hyvin määritellä niin, että kuluttajat voivat tässä kunnolla reagoida. Ratkaisevan tärkeää on myöskin se, että kuluttajat saavat tietoa siitä, että jos varauksiin tehdään tiettyjä muutoksia, niin silloin myöskin kuluttajasuojan taso saattaa muuttua. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka elektronisesti voidaan hoitaa melko yksinkertaisesti. Ennen tämä oli vähän vaikeampaa, mutta tämä on nyt mahdollista. Siksi pitää nyt reagoida, jotta kuluttajat todella voivat hankkia tässä riittävän suojan. Mielestäni tässä ainakin saadaan vähän modernin paikaiseksi. Olisi ollut kyllä mielenkiintoista keskustella vähän syvällisemminkin tästä aiheesta. Siitä olen kollegan kanssa samaa mieltä. Mutta meillä on nyt meidän kautemme kulmassa loppuun. Hyvä, että ylipäätään saatiin ehdotus, koska muuten olisi pitänyt yksi sesonkin vielä odotella – kunnes saataisiin näitä ratkaisevia muutoksia tehtyä. Yksi asia nimittäin on vielä mainittava, kuten kollega de Grandes, minäkin tulen alueelta, jolla käy paljon turisteja. Ja jos matkajärjestelyt, jos ajatellaan matkajärjestäjiä, jotka ovat siellä lähtömaassa, eivät siellä kohdemaassa, ja jos he ovat jotenkin tarjonneet huonoja palveluita tai eivät pidä kiinni sovitusta tai huolehdi kuluttajasuojasta, niin, ja tämähän on nyt ongelmana meillä aina, niin tämä aina on ongelma siellä kohdemaassa, kun sinnehän jäädään jumiin, eikä kotimaahan. Siellä niitä ongelmia kohdataan, eikä kotimaassa. Ja tämä on imanko-ongelma myös kohdemaalle matkailun osalta, jos on sellaisia järjestelmiä tai järjestelyitä, jotka eivät näytä siltä, mitä on lupailtu. Eli ensinnäkin matkailun ajalla selkeästi pitää osoittaa, että tietyt standardit pätevät ja näin voidaan myös välttää epäreilua kilpailua. Toiseksi on myöskin ymmärrettävä, että lopulta ongelmat jäävät aina sinne kohdemaahan, jos teen matkajärjestelyn Kreikkaan ja ongelmia aiheuttaa oikeastaan saksalainen, ruotsalainen, englantilainen tai itävaltalainen matkanjärjestäjä, niin kyllä se kielteinen kokemus jotenkin jää mielessä elämään niin, että se kohdistuu sinne kohdemaahan. Eli ne maat, joihin matkailijoita tulee paljon ja joissa matkailu on hyvin keskeisessä roolissa, voivat olla tyytyväisiä, jos kuluttaja suojaa melko korkealla tasolla, jotta voidaan järkevästi nauttia nauttia tästä matkasta. Ja kun työolot kiristyvät jatkuvasti, niin silloin loma ja se, miten loma toteutuu, on hyvin tärkeä. Ihmiset säästävät rahaa lomamatkoja varten, odottavat innoissaan ja siksi matkustajilla pitää olla myöskin oikeus nauttia ja saada kunnollinen kuluttajan jotta loma todella toteutuu niin kuin on lupailtu. Tämä on nyt ihan ok, kyllä syvällisempää keskustelua olisi voitu käydä, kun me vastaamme myös matkailusta, mutta olen ihan tyytyväinen nyt kompromissiin. Joka tapauksessa tämä on edistysaskel. Kiitos. Edustaja Foster. Jackie. Thanks chairman and thanks to the... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle. Minusta nyt aluksi meidän täytyy tunnustaa, että me emme nyt ole vastuuvaliokunta ja meidän aikataulumme kulkee sen mukaisesti, mutta ajatellen tätä lausuntoa tällaisena yleisesti ottamalla tukeneet tätä periaatteessa, koska ei ole ollut päivitystä vuoden 1990 jälkeen. Meillä tämä on yksi innovatiivisimpia matkailulla ja meillä on myöskin säätelijöitä, kuten kollegat tietävät omissa jäsenvaltioissamme, jotka toimivat näiden asioiden parissa, jotka liittyvät kuluttajiin. Meillä siis on kuitenkin olemassa tietty huolena, olemme, olemme puhuttaneet paljon määritelmiin ja myöskin vaikutusalaan. Sen lisäksi se kiire, tämän esittelijän koskeva arvostelu, meillä on pari kokousta, joita on pidetty. Niillä olivat ne kumminkin niin lyhyellä varoitusajalla, että suurin osa mepeistä ei niihin voinut päästä. Ja me tiedämme, että tiedätte täällä, että me emme odota, että neuvonantaja ryhmissä tai avustajat, että heihin kohdistuisi rasitusta puhua meidän puolestamme kokouksessa, koska se on poliitikkojen tehtävä. Totta kai he tietävät, mitä ovat meidän näkemystä. Me olemme niitä, jotka on varjokokouksessa, varjoveistelinen kokouksia, jotka voivat oppia yhdessä muiden ryhmien edustajien ja kollegojen kanssa ja neuvotella siitä, mitä asiassa pitää mennä eteenpäin. Joten tällainen aikataulu, jonka komissio tässä on asettanut, joka oli vastannut itse kysymyksiin, joita minä esitin sille silloin, kun menin kuulemiseen, joka käsitettiin sisämarkkinavaliokunnassa, koska siellä oli kuuleminen, jossa oli lukuisia edustajia alalta liittyen niihin mutkikkoihin, vakuuksiin, jotka liittyvät tällaisiin online-varauksiin. Minä en halua tukea huonoa lainsäädäntöä. Minä olen valmis äh, tarkastelemaan hyvää, vakaata tapaa uudistaa tätä olemassa olevaa lainsäädäntöä, mutta ottaisin sille kuitenkin kolme neljä kohtaa tästä asiasta, että tämä Lisät Um, a... matkapalvelut. Meillä on niistä olemassa omat määräykset. Myöskin läheisyysperiaatekysymys tässä, koska tässähän pyritään harmonisoimaan tätä kokonaisuudessaan, mitä, mitä komissio tekee, mitä me emme itse asiassa tue. Ja sitten tämä click-through. Jos olet asiakas, tämän pitäisi tehdä asiat helpoksi asiakkaalle, ja asiakas ei näistä me edes tiedä, mitä on tapahtunut viime kädessä, koska, koska asiakas vaikka varaa lennon ja sitten siirretään sitä on suora yhteys linkki hotellille, että miten tekemistä lentoyhtiön kanssa tai johonkin autovuokraajan tai muuhun palveluntarjoajaan. Ja jos tätä ketjua mennään eteenpäin, he pitäisi enää tiedä, kehen heidän pitäisi ottaa yhteyttä, aloittavat ottamalla yhteyttä lentoyhtiöön, joka on saattanut olla se, mistä lähdetty liikkeelle, mutta ei ole mitään selkeyttä, herra puheenjohtaja, siitä, miten tämän tulisi toimia. Tämän lisäksi vastuukysymyksissä me uskomme, että se on läheisyysperiaatteen piiriin kuuluva asia, ja meillä on siis voimakas näkemys asiasta. Kollegat ovat ottaneet esille joitakin huolenaiheita jo täällä, mm, joten varmastikin kun tiedän, että meillä on nyt tänään iltapäivällä aika tiukka aikataulu ja esitellistä, me olemme kuitenkin tilanteessa, jossa tämä ei ole tyydyttävää. Se on vahinko, koska tämä on asia, joka on nähtävissä kaikkialla, mutta meillä ei ole kuitenkaan että teidän näissä kysymyksissä. Nyt komissio pyrkii vain viemään tämän lävitse, ja tässä häviävät itse asiassa kulut, jos me viedään nopeasti läpi, koska he pitää kohta tiedä, mikä viikonpäivä on. Mä täytyy sanoa, että melko olemme tekemisissä näiden asioiden kanssa. Me emme ole mitään amatöörejä. Useimmat meistä sanovat, että me olemme vieläkään saaneet vastauksia siihen, miten suurin osa näistä esillä olevista asioista tulisi toimia. Me siis emme arvostele esittelijä, hän tekee mitä voi tehdä, me vain olemme kylläkin eri mieltä tietysti eri kompromissista, joita hän on esittänyt, ja toimintaa sieltä muita mutta avainkysymyksiä meistä ei ole ratkaistu ja meistä ei ole riittävästi vielä tietoa olemassa, eikä komissiolla näitä ole vaan selvästikään vielä vastauksia siitä, miten tämä tulisi toimia niin, että ja missä, tässä unohtuu se, mihin nyt kuluttaja tässä jää. Kiitos. Kiitos. Voisinko vain sanoa, että me laadimme täällä lausunnon, emme ole vastuuvaliokunta – joten me noudattelemme IMKO-valiokunnan laatimaa aikataulua. Mutta heihin viitatakseni tämä on toinen tapaus, jossa komissio on kyllä tehnyt ehdotuksensa hyvin myöhään parlamenttikauden osalta, kun olemme pyytäneet ehdotusta tai matkapakettidirektiivin uudelleen tarkastelua jo jonkin aikaa. Tämä ei ole yksittäinen tapaus, tiedämme omasta valiokunnastamme myös, että kaikki painottuu tänne kauden loppupäähän ja se aiheuttaa aikapaineita. Kespäosastolta varmasti voitte nyt kertoa, miksi tämä ehdotus on saatu näin myöhään kaudellamme. Thank you, Chair. Kyllä, kiitoksia herra puheenjohtaja. En tietenkään voi kommentoida näitä kompromissitarkistuksia, koska en ole nähnyt niitä. Mitä aikataulutukseen tulee, niin tietänette, että tämä on mutkikas asia, johon liittyy monia kannanottoja, jotka eri sidosryhmät ovat esittäneet, ja me olemme käyneet hyvin intensiivistä ja laajalaista konsultaatiokierrosta ja meidän tarkoituksenamme oli löytää tasapainoinen ehdotus huomioiden nämä eri kuulemiskierroksen aikana esitetyt kommentit. Ja olen erittäin tyytyväinen monien esittämään tukeen. Mielestäni tämä on toimiva ehdotus, hyvä tasapainoinen ratkaisumalli, jossa huomioidaan eri sidosryhmien näkemykset, eli kuluttajat, teollisuus ja teollisuuden alan eri toimijat. Tämä selittänee osittain tämän aikataulutuksen, mutta kuten sanottu, itse tar- kompromissitarkistuksiin en voi puuttua, mutta komission täytyy aina muistaa ehdotuksen tavoitteet, jotka ovat yhteeltä se, että meillä olisi korkea kuluttajansuojataso tällä saralla ja että toisaalta poistettaisiin esteet, jotka haittaavat rajat ylittävää toimintaa. Se edellyttää jo itsessään tietynlaista harmonisointia, koska muuten toimijat eivät voi toimia rajat ylittävästi. Jos katsotaan vaikkapa tietovaatimuksia, joka jäsenvaltiolla on omat vaatimuksensa ja toiminnanharjoittajien on siinä tilanteessa aika vaikea toimia rajat ylittävästi. Kiitoksia. Thank you. I'm... Kiitos paljon. Odistan, oletan, että edustaja Fleckenstein, Liberatski, onko teillä lisättävää? Ei, mutta Liberatskille varmasti kerron ne terveiset, joita täällä on kuultu herra de Grandes, mehän sallimme meppeinä, että meitä kohdellaan näin, että niin kiireellä pitää lopuksi käydä näitä keskusteluita. Mielestäni tästä on monia esimerkkejä, jotka selkeästi osoittavat, että me voi tällaista tulevaisuudessa sallia. Kiitos äänestys huomenna, kuten tiedät, ja imco valiokunnassa äänestetään 11. päivä helmikuuta käsittääkseni äänestys ehkä maaliskuun täysistunnossa 2014. Seuraava kohta esitys listalla liittyy lentoliikenteen päästökauppajärjestelmän edustaja Grosch. Puheenjohtaja, tässäkin on hiukan aikapulaa tämän asian osalta joten haluaisin aluksi kiittää kaikkia kollegoja ryhmissä ja, ja myös ryhmän ulkopuolella, siis varjoesittelijöitä, rakentavasta yhteistyöstä. Tietysti tässä tilanteessa, jossa me olemme, ei ole mitään ihanteellisia ratkaisuja, joten olemme tekemisissä siis erilaisten ehdotusten kanssa. Ja meidän ratkaisun osalta, josta haluaisin puhua, tämä on sen välisellä, mitä komissio ja ja ensimmäisten tietojen mukaan myöskin ympäristövaliokunta on esittämässä ja mitä taas sitten suhteessa verrattuna sitten toiseen eri päivän kanssa, mitä jotkut kollegat meille ottavat, nimittäin komissio on ehdottanut, että nykyinen stop the clock menetelmä jatkuisi vuoteen 2014 ja että sen jälkeen löytäisi tällainen ilma-ala, ilma, ilmatila ratka- lähestymistapa olisi se, jota sovellettaisiin ja se johtaisi siihen, että täällä valiokunnassa tältä pohjalta nämä kaksi, äärin, on tullut kaksi äärimmäistä ehdotusta. Toiset halusivat, että Stop the Clock jatkuisi vuoteen 2020, ja sitten jotkut kollegat taas halusivat, että koko järjestelmä saattaisi voimasta ennen kuin siihen asti, kunnes kansainvälisellä tasolla voidaan saada aikaan tuusi, uusia tuloksia. Toskolot ovat taas sitä mieltä, että pitäisi huomattavasti aikaisemmin lähteä liikkeelle sitä airspace approaches, eli ilmatilamallista. Äh, Ympäristövaliokunta lähtee siitä liikkeelle, että tämä stop the clock äh, järjestelmä olisi vuoteen 2014 ja sitten tuli, tuli tämä ilmatilamalli ja sitten sekin ETS äh, niin kuin Alperin ehditettiin, eli siis täydellinen ohjelma. No, kompromissin löytäminen ei ollut tässä kovinkaan helppoa, ja kunnioitan täysin niitä, jotka nyt eivät tue tätä esillä olevaa kompromissia. Se pitäisi olla kompromissi, joka toisaalta ylläpitää painostusta, mutta samaan aikaan kuitenkin sisältää joustavuutta. Painostuksen ylläpitäminen merkitsee sitä, että ehdotus jonka ALDE ja SDE tekevät, että me teemme ehdotuksen johtaa siihen, että nykyinen Stop the Clock-malli, että sitä säilyttäisi vuoteen 2016, ja tulosten pohjalta kansainvälisellä tasolla vuoden 2016 jälkeen joko Stop the Clock säilyisi, jos on konkreettisia ehdotuksia, konkreettisia ehdotuksia ei ole, joten silloin tämä ilmatilamalli olisi, sieltä ruvettaisiin soveltamaan, se olisi selkeä ähm, viesti ulospäin. Etu tässä ehdotuksessa olisi siinä, että tässä saataisiin yksiteettisesti eurooppalainen ratkaisu ja mahdollisesti myöskin yksiteettisesti kansainvälinen malli, joka olisi tärkeämmäksi on osalta voisi tapahtua 2016 mennessä. Sitten vielä tällainen viimeinen kohta, mitä tulee sitten näihin reuna-alueisiin. Siellä eri kollegat ovat tehneet eri ehdotuksia, olen pyrkinyt myöskin ottamaan ne huomioon – kompromississa niin, että emme jälleen saisi aikaan Euroopan sisällä erilaisia kysymyksiä, koska jos lähdetään Brysselistä tai Parista Martinikiin, jos lasketaan koko matka mukaan, niin siitä tulee tietyssä mielessä epäjohdonmukaisempaa, joten me ehdotaneet, että ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa Euroopan ilmatila 20 meripelin kulmaa olisivat, niin otettaisiin huomioon ensimmäisessä vaiheessa ja muu ei. Liitteessä on sanottu, että kansainvälisten lentojen tapauksessa nämä lennot, niitä ei oteta huomioon, ja komissio on jo sen nyt jo sisällyttäneet olemassa oleviin ehdotuksiin. Siis tämä on siis kompromissiehdotus. Kiitän kaikkia, jotka ovat olleet mukana sitä laatimassa, ja toivon, että jotkut nyt hyväksyvät sen, että nyt hiukan viiniin sekoitetaan vettä niin, että me annamme selkeän viestin liikennevaliokunnasta ympäristövaliokunnan suuntaan. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos, edustaja Alkadrawi. Thank you, voorzitter, en dank Paljon kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle tehdystä työstä ja tästä kompromissiesityksestä. Kyllähän tähän asiaan liittyy monia näkemyksiä ja tiedämme, että ympäristövaliokunnan väki on radikaalimpi kannanottoissaan. Kaksi tärkeää asiaa tähän liittyy. Ensinnäkin me tiedämme sen, että on kunnianhimoa olemassa, että ikässä päästäisiin yhteisymmärrykseen, eli että siellä löydettäisiin globaali sopimus, joka pantaisiin sitten vuonna 2020 täytäntöön. Neuvottelussa pitäisi ajaa tähän suuntaan. Se on meidän tavoitteemme. Eli me haluamme järjestelmän, jossa ilmailuala tavalla tai toisella kantaisi oman kortensa kekoon puhtaamman ilmaston puolesta, eli päästöt pienenisivät, ja se onnistuisi parhaiten kansainvälisellä sopimuksella. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että olisikin järkevää soveltaa kellon pysäyttämisjärjestelmää, kunhan tiedetään, että mitä ikäneuvotteluissa tapahtuu. Tietenkin meidän täytyy jatkaa painostusta, eli meidän täytyy varmistaa, että ne, jotka neuvottelevat asioista, että he ovat tietoisia siitä, että me joka tapauksessa haluamme tällaisen järjestelmän. Ja tämä ehdotus, joka on pöydällä, se lähtee tästä ilmatilan perustuvasta lähestymistavasta, eli kaikki lennot, jotka kulkevat Euroopan kautta tai lähtevät Euroopasta tai päätyvät sinne, niin se menee pidemmälle kuin mitä monet haluavat. Eli tämän pohjalta voimme painostaa muita. Ja tietenkin pitää huomioida ne poikkeukset, jotka liittyvät merentakaisiin maihin ja alueisiin, niin kuin tässä ehdotuksessakin sanotaan, niin minun mielestäni tämä on ihan kunnollinen kompromissi. Muilta osin me pidämme kyllä kiinni erinäisistä mainitsemistamme kompromisseista ja vaatimuksistamme. Tietenkin tässä on olemassa eri kannanottoja, mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että meidän tulisi toimia tällä tavalla. Eli oikein paljon kiitoksia, edustaja Gross. Thank you very much, Mrs. Meissner. Kiitos oikein paljon, edustaja Meissner. Oh, niin kiitos, kiitos Mathieu Grossille. Tähän otti tämän niin hyvin hoitaakseen tämän aiheen. Oikeastaan voitaisiin sanoa, että kaikki valtiot tapaavat, kun puhutaan ilmastonsuojakonferensseista. konferensseista hiljaa päätöksiä, mutta oikeastaan ikävää, ettei ole vielä ikään ehdotusta siitä, miten tämä koko ongelma voitaisiin hoitaa globaalisti. Mutta ikäossa ei ole paljon vielä liikahdettu, ei ole konkreettista ehdotusta, mutta jonkinlainen aikajana on ehdotettuna vuoteen 2016 mennessä halutaan työstä ehdotus. Emme ole varmoja, toimiiko se todella, mutta jos oletetaan, että sellainen saadaan, monet sanovat, että kyllä ehdotus saadaan, niin totta kai meidän pitää voida reagoida. Siksi mielestäni Matthew Grossin ehdotus on todella tuen arvoinen, koska nyt ei vaaranneta mitenkään Euroopan tilannetta niin, että nopeasti lähdetään ajamaan sellaista, jota maailmanlaajuisesti ei tueta ja jäämme erestykseen, emmekä pääse edes tavoitteeseen. Ehkä kansainväliselle yhteisölle pitäisi antaa mahdollisuus ehdottaa jotain järkevää. Samalla joka tapauksessa pitäisi osoittaa, että jos mitään tuloksia ei saada, niin sekin käy, kun mehän haluamme lähteä tässä liikkeelle. Tärkeää siis, että ylläpidetään painetta. Monet ilmailualalta sanotaan, että kellot pitää pysäyttää pidemmäksi aikaa vuoteen 2020 tai vuoteen 2017 asti, mutta jos vuonna 2016 ehdotus saadaan, siihen pitää voida suhtautua, mutta mielestäni edustaja Grossin ehdotus on ihan hyvä meidän valiokuntamme kompromissi. Kiitos. Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. kiitokset. Tätä kompromissia tässä muodossa en voi tukea yhdestä yksinkertaisesta syystä. Viime kerralla, kun Stop the Clock päätettiin täällä, me korostimme, että olisi tämä yksi määräaika eikä ainuttakaan sen jälkeen. Ja että kansainvälisen yhteisön täytyy reagoida. Nyt sitten te sanotte vielä kerran samaa esittämällä uutta pidennystarjosta. Mitä se merkitsee neuvottelukumppanille? Neuvottelukumppani voi jättää äh, toiminnat sikseen ja vain katsoo, kun Eurooppa pidentää määräaikoja. Joten viime kädessä me annamme tässä aivan väärän viestin. Eurooppa antaa sellaisen viestin, että kun vain on hiukan kansainvälistä vastatuulta, niin jo kiirehditään välittömästi ilman muuta toimimaan ja antamaan periksi. Me olemme tehneet päätöksen ja jo, jo loppuvaiheessa sekin heikkeni huomattavasti verrattuna alkuperäiseen ETS. Olisi ollut parempi, että olisi ollut tällainen ainoa tämä ratkaisu, jossa olisi ollut erillään eikä osana ETS. Mutta se on luku sinänsä. Minusta me nyt tällä olemme toimimassa väärällä tavalla, tai te toimitte väärällä tavalla, sillä te nyt viette motivaation kaikilta niiltä, jotka voisivat olla liittolaisia kautta maailman, koska kaikkialla on ihmisiä, jotka sanovat, että meidän täytyy tehdä jotakin ilmailusta syntyville päästöille. Aivan kuten tieliikenteessä, kuten teollisuudessa ja muuallakin on toimittu. Nämä liittolaiset, he, heidät me nyt nolaamme, koska kun he kuulevat, että Eurooppa aina kun on vastatuulessa, niin on valmis pidentämään määräaikoja. Ja olen vain vakuut, melko vakuuttunut siitä, että jos te tätä nyt ehdotatte, niin ensi kerralla sitten taas sanotaan, että valitettavasti maailma ei ole vieläkään valmis, joten jälleen kerran nämä periksi se on väärin. Minusta se on väärä lähestymistapa. Uskon, että olisi välttämätöntä osoittaa johdonmukaisuutta ja meidän pitemmälle kuin ympäristö, siitä mennään pitemmälle kuin ympäristövaliokunnan määräaikaa. Ei ole oikein. Me emme ole täällä pelkästään teollisuuden intressien puolustajia. Meidän on nähtävä kaikki. Meidän on nähtävä myös se, mitä vaikutuksia on ilmastonmuutoksilla ja, ja meidän on ehdottava toimintaista vastaan. ETS on ollut yritys tällaiseksi toimenpiteeksi. Se, että kaikki maailman osat, Yhdysvallat, Intia tai Kiina, Etelä-Amerikka, jos ne kaikki eivät välittömästi ole yhtä mieltä asiasta, sen me olemme tienneet jo alun perinkin. Minä en ole yhtä mieltä siitä, että annettaisiin nyt sellainen viesti, että kun on hiukan vastatulta, niin Eurooppa pidentää määräaikoja. Minusta meidän pitää katsoa asiaa kaikilta tahoilta. Meidän pitää myös katsoa, miten liike, mitä liikenteen osalta merkitsee ilmastonmuutos pitkällä tähtäyksellä. Meidän pitää ottaa se huomioon, pitää ottaa mukaan niin, se, että se vaikuttaa myöskin meidän toimintaamme yhtä hyvin ja yhtä voimakkaasti kuin mitä ovat lyhyen näkö, lyhytnäköiset intressit, joten me emme voi tukea tätä kompromissia. Siis Foster. Ja seuraavan edustaja Foster. Thank you very... Kiitoksia herra puheenjohtaja ja kiitokset kollega Grosille. Vaikea työ hänellä oli edessään. Eli saada jotain tolkkua tähän koko asiaan. Niin, mistä nyt aloittaisin? Monet kompromissitarkistukset menevät ihan hyvään suuntaan. Mehän kävimme näitä keskustelua viime viikolla, mutta ongelmana on se, että tämä kokonaisuus on yksi kompromissitarkistus ja tämän kokonaisuuden osalta meillä on eri näkemyksiä. Eli voisin sanoa, että kun yksipuolisesti toimitaan, niin tähän sitä sitten päädytään. Kuten on sanottu, tässä ei todellakaan tiedetä, mitä tulevan pitää, jos tälle tielle lähdetään. Mutta itse olen laatinut tarkistuksen, josta kuvastuu tämä kokonaisuus. Eli kun ei ole todellakaan katsottu, minkälaisia vaikutuksia tällä ilmatilan perustuvalla lähestymistavalla on, ja jo, kun ei huomioida vuoden 2013 lokakuussa ikäko- yleiskokouksessa hyväksymää mallia ei ö, noudateta. Sen tarkoituksena on huomioida myöskin kolmansien toimijoiden kannat, niin me emme voi tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja niin kauan kun emme tiedä, mikä on tilanne, niin me emme voi ottaa yksipuolisesti tällaisia toimia käyttöön. Ja tämän direktiivin täytäntöön pannoa tulisi lykätä määrämättömäksi ajaksi. Tähän olemme ajautuneet tähän tilanteeseen. Hyväksymme toki sen, että järjestelmää sovelletaan EUn sisällä, stop the clock periodin sisällä, mutta ongelmana on juuri se, että tämä vaikuttaa kielteisesti kilpailukykyyn. Meillä on pieniä lentoyhtiöitä, jotka ovat pakon sanelemana joutuneet suostumaan tähän ja he joutuvat olemaan tässä järjestelmässä mukana ainakin vuoteen 2016 asti. He eivät sitä halunneet. Alun alkaenhan asetuksessa ei sanottu, että tämä olisi vain EUn sisäinen järjestelmä. Komissio on tämän keksimällä keksinyt saadakseen järjestelmästä jotenkin toimivaan, mutta ei sitä toimivaa tullut. Ja tilanne on nyt hankala, sillä mehän emme halua sitä, että ajaudumme siihen tilanteeseen, että palaamme alkuperäiseen tilanteeseen. Sehän on sanomattakin selvää. Ympäristövaliokunta päättää, mitä päättää, mutta saanen ottaa esille vielä yhden asian, joka liittyy tähän ilmatilaan perustuvaan lähestymistapaan. Vaikutusanalyysi on toteutettu, mutta en tiedä kenen puoleen komissio on kääntynyt, mutta minä olen keskustellut lukuisten toimijoiden kanssa. Alun hän asetuksessa sanotaan, että lähdetään Euroopasta tai tullaan Eurooppaan, niin tähän mennessä niistä monista teollisuuden edustajista – joiden kanssa olen keskustellut, niin eivät tätä voi pitää hyvänä asiana, sillä he eivät tiedä, minkälaisia kustannuksia tästä syntyy ja siirtyvätkö kustannukset esimerkiksi kuluttajille maksettavaksi. Me emme ole tyytyväisiä, kun avoinna olevia kysymyksiä vielä on. Komissio haluaa väen vängellä ajaa tämän läpi ja haluaa, että parlamentti auttaisi heitä tässä ongelmallisessa tilanteessa. Eli tämä on tämänhetkinen tilanne se, mitä Matthew on sanonut, niin suurimmalta osin voimme sen hyväksyä. Meidän tulisi keskeyttää järjestelmä ja katsoa, mitä Ikaa sanoo 2016. Me emme vastusta globaalia järjestelmää, markkinaperusteista ratkaisumallia, jos ICAOssa ollaan sitä mieltä, että se olisi toimivin ratkaisumalli. Mutta tällä hetkellä tilanne on mikä on. Tässä ollaan nyt todellakin puun ja kuoren välissä. Nyt täytyy vain katsoa, niin Matthew, voidaanko tätä kompromissia tarkastella uudemman kerran. Oli miten oli, tähän liittyy ongelmia. Liitteestä löytyy kylläkin tämä viittaus vaikutusanalyysiin, mutta se ei mielestäni riitä. Meidän tulee todellakin katsoa, miten näitä kysymyksiä käsitellään. Eli kyllä itse säädöstekstin ponsiosassa pitää tällainen vaikutusanalyysi mainita. Eli siinäpä ryhmämme kanta. Kiitokset Matthewlle tästä todellakin todellisesta halukkuudesta saada jotain aikaiseksi ja nyt kyllä jään sitten vain odottamaan, että mitä komissio sanoo. Ja, vielen Dank, Herr Ich... Kiitos paljon, puheenjohtaja. Voin puhdas, ei byrokraattinen, kansainvälinen ratkaisu olisi tervetullut ikan ehdotuksen osalta. Täytäntöönpano vuonna 2020 järkevää, että kellot pysäytetään vuoteen 2020 asti, mutta Mathieu Grossin työ on oikein hyvää, joten siinä mielessä voin olla mukana tukemassa hänen kompromissiaan. Kiitos. Thank you. Before I bring the commission in... Kiitos, ennen kuin komissio saa puheenvuoron. Sanoisin, että ei ole normi käytäntöä, että että jaetaan kohta kohdalta kompromissitarkistukset. Eli jos joku ryhmä on sitä mieltä, että halutaan erillinen äänestys, niin siitä pitäisi kertoa heti, kun se vain on käytännössä mahdollista komission nimissä. Ja edustaja Vaadama. Thank you, Mr. Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille arvon jäsenille, jotka ovat puheenvuoron käyttäneet ja kommentoineet tätä Erityiskiitokset edustaja Grossille esittelijälle. Hänellä on todella käytännönläheinen ratkaisuihin keskittyvä lähestymistapa. Komissio pitää kannastaan kiinni. Me olemme voimakkaasti sitä mieltä, että Euroopan ilmatilamalli malli heijastelee neuvotteluita, joita on käyty kolmansien maiden kanssa. Ei ainoastaan ikää on yleiskokouksen aikana, vaan myös kuukausien vuosien aikana ennen tätä ikään kokousta. Enemmistö keskeisistä tärkeistä ilmailumaista on puhunut ilmatilan mallin puolesta, kun puhutaan markkinapohjaisista toimenpiteistä väliaikaisena toimina. Jotkut Euroopassakin argumentoivat, että tämä ei varmaankaan ole mahdollista teknisesti toteutettavissa – me olemme todella ponnistelleet, jotta lähes mahdottomasta on tehty mahdollista. Tiedämme, että tämä on täytäntöön pantavissa Euroopassa rajallisen hallinnollisen taakan kautta vastusta olevien viranomaisten ja kaikkien osapuolten osalta. Hyvin sofistikoituneen eurokontrollin tieteen käsittelyn jälkeen Eurooppalaisen ilmatilamallin kautta olemme kyllä pyrkineet suuntaamaan lainsäädäntöehdotusta sen mukaan, mikä muille olisi mieleistä. Ilma, anteeksi, vaikutusten arviointeja on analysoitu ikässä paljon ilmatilamallista ja oma vaikutusten arviomme myöskin on analysoinut melko tarkkaan ilmatilamallia. Mielelläni viittaisin yksittäisiin vaikutusten arvioinnin sivuihin, jos pitäisitte tämä hyö, tätä hyödyllisenä. Me olemme edelleen sitä mieltä, että meidän ehdotuksemme on teknisesti ja oikeudellisesti ihan hyvä ehdotus. Totta kai ymmärrämme, että on muita, jotka ovat sitä mieltä, että pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia, vuoropuhelun mahdollisuuksia – ja pitäisi minimoida tässä sen riski, että provosoidutaan. Me uskomme, että on hyvä huolehtia järjestelmästä, jossa voidaan ottaa huomioon EUn ETS laajemminkin kuin uusi ilmatilamallissa. Selvästi se, miten linkitetään lainsäädäntömme ICAON järjestelmiin, miten automaattinen järjestelmä on, miten näitä arvioidaan uudestaan. Tämä on arvioinnin paikka. Jotain linkkejä pitää varmasti olla ICAON prosessiin ja siihen, mikä on meidän valmius hyväksyä tällä välin – heikennyksiä ilmastokysymyksissä. Haluaisin tässä vain painottaa sitä, että komissio on täysin sitoutunut tuohon globaaliin prosessiin ja me teemme kaikkemme huolehtiaksemme siitä, että vuoteen 2016 mennessä saadaan sellainen lopputulos, joka mahdollistaa sen, että meidän lainsäädäntöämme sopeutetaan globaaliin järjestelmään ja voidaan yhä helpommin tehdä yhteistyötä tällä tasolla. Kun emme ole nyt nähneet mitään kompromissitekstejä, niin meidän on hankala kommentoida yksityiskohtia, mutta ihan mielellämme lähdemme kaikkien kumppaneiden kanssa yhteistyöhön trilogihneotteluissa, jotka ovat pian luvassa. Kiitos. Selvä. Edustaja Gross. <clears throat> Kiitos. Kiitos kaikille kollegoille puheenvuorot osoittivat, että jonkin asiasta asia menee liian pitkälle, jonkin mielestä asia ei mene tarpeeksi pitkälle, joten kompromissin tekeminen on sellainen, että se merkitsee sitä, että kaikki olisivat tyytyväisiä. Haluan kuitenkin tehdä kaksi asiaa vielä selväksi. Myös kompromississa on mukana koromerkintäperiaate. Se johtaa sitten siihen, että kolmannet maat eivät voi enää syyttää meitä siitä, että me yksinkertaisesti vain, me vain haluamme nyt täyttää omat rahamassimme, vaan että varoja käytetään juuri siihen, miltä alueelliseen, miltä niitä kerätään. Ja sitten vielä Fosterille. Hän puhuu vaikutusarvioista. Ne eivät ole pelkästään liitteessä, Jackie. Ne ovat mukana myöskin kohdassa 28.7 siellä on selkeästi yksityisesti sanottu, että ehdotus, sen täytyy liittyä, mihin taas ehdotuksen täytyy liittyä yksityiskohtainen vaikutusarvio, eli kohdassa seitsemän. Siis ympäristövaikutusarvio ei ole pelkästään liitteessä, vaan se on itse tässä kohdassa. Ja tämä on asioita me olemme selkeästi toivoneet ja toivon, että huomenna pääsisimme hiukan pitemmälle, koska me emme etsimään pelkästään kompromisseja täällä, vaan myöskin ympäristövaliokunnassa – täytyy katsoa, että sillä päästään miten sitten kolmikantaneuvotteluihin neuvoston ja komission kanssa, eli pitäisi pyrkiä löytämään ratkaisuja ja kompromissi pitemmälle siitä, mennäkö tapauksessa lähden. Kiitos. Just to remind me. Muistutuksena vain, me äänestämme valiokunnassa huomenna. Envi-valiokunnassa taidetaan äänestää 30. päivä touko, anteeksi, tammikuuta. Seuraavana Molemmat esittelijät ovat poissa, joten koordinaattoreiden tehtävä tämä nyt on, kun edustaja Grosch puhuu Marineskun nimissä, kunhan hän on selittänyt sen, missä vaikutusten arviointi on. Päästökaupan osalta edustaja Fosterille olisin, olen voinut puhua niin kauan, että hän voi kertoa Marineskon kannan SES2. Edustaja Grosch geht mal alles hier schnell, Herr Vorsitzender. So, äh... Tämäpäs meni nopeasti, herra puheenjohtaja. No, en esittele tätä romanian kieltä käyttäen, koska kollega Marinesko on yrittänyt kääntää tämän oman kannanottonsa ja hän toteaa, että tässä todellakin ollaan tukemassa tätä täytäntöönpanon puolta, eli yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan aikaansaamiseksi. saamiseksi tässä täytyy varmistaa, että käytetään toimivia todistuksia muun muassa materiaalin ja henkilöstön osalta. Tarkoituksena on tukea ehdotusta, jonka mukaan meillä olisi kansallinen yksi viranomainen, joka vastaisi samoista asioista kuin Euroopan lentoturvallisuusvirasto. Lisäksi hän on sitä mieltä, että tätä asiaa ei voida eriyttää perustuen yksinkertaisesti päätökseen. Tarkoituksena on perustaa riippumaton virasto, joka toimisi eurooppalaisena sääntelijänä. Tätä asiaa täytyy vielä tutkia jonkin verran, mutta meidän täytyy varmistaa, että saadaan aikaiseksi todellinen eurooppalainen toimialan kumppanuus. Eli EPP on sitä mieltä, että meidän tulee painostaa toimijoita tällaisten toimintalohkojen saamiseksi, Me emme saa välittää sellaista viestiä, että me olisimme luopumassa kannastamme, meidän tulisi vaatimalla vaatia tätä asiaa. Kyse on lainsäädäntötyöstä, johon liittyen jäsenvaltiot eivät ole toimineet vai vaatimusten mukaisesti. Halukkuutta ei ole ollut olemassa ja tästäpä syystä olisikin tärkeää, että parlamentti välittää jäsenvaltiolle selkeän viestin tähän liittyen. Ja mitä toimivalta kysymyksiin tuli, tulee, niin siitä voidaan keskustella myöhemmin uudemman kerran ja voinen olettaa, että silloin kollega Marinesko tulee keskustelemaan teidän kanssanne tästä asiasta löytääkseen toimivan kompromissin. Kiitoksia. Kiitos tämän yhteiskeskustelun tästä, kun varjaesittelijät ovat kaikki samoja Ford, Sassolin mietintö ja sain mitä tahansa haluat sanoa Marineskun mietinnöstä, niin nyt siihen on mahdollisuus. No onpa monimutkaista. Ensin ranskaksi Davidin mietinnöstä. David ei voi olla täällä itse terveydellisistä syistä, mutta mitä hänen mietintönsä tulee, 85 tarkistusta on tehty ja suurin osa niistä voidaan hyväksyä. Vain yksi hallintoon liittyvä tarkistus, josta pitää vielä keskustella, 28, 30, 31, Jacqueline Fosselin tarkistukset sotilaallisista lennoista. David ei ole niistä kovin innostunut siitä, että ne jätettiin jätettäisiin sertifiointien ulkopuolelle. Tämä voisi olla turvallisuusriski. Eva Lichtenbergerin 40, 41 ja 42 tarkistukset. David haluaisi tarkistaa asiat komission kanssa, koska nämä tarkistukset poistaisivat tietyt täytäntöönpanotoimet. Tämä liittyy delegoituihin sääntö- säädöksiin ja teknisiin kysymyksiin, joita on tarkisteltava, tarkasteltava edelleen. Tarkistus 12 Davidin oma on vedetty pois, joten se ei ole enää voimassa oleva tarkistus ja sitten useita tarkistuksia edustaja Marineskulta. Ne liittyvät siihen, että jäsenvaltion sanan tilalle tulee toimivaltainen viranomainen. Hän on tehnyt myöskin ehdotuksen, jossa otetaan komission ehdotus hallinnon osalta huomioon. Davidin tarkistus, Jaffin, Fosterin ja Brian Simpsonin tarkistukset on myöskin otettu huomioon. Ja se silloin pitäisi kiinni siitä, että puhutaan johtokunnasta. Tämä noudattaisi toimielinten välistä sopimusta komission ja neuvoston kanssa – mutta toimivaltaa rajattaisiin, vähennettäisiin ja esitettäisiin, että periaatteessa sen on tarkoitus auttaa tukea pääjohtajaa ehdotuksissa. Joten tässä on kyse siitä, miten päätöksiä tehdään esimerkiksi siitä, miten siirretään tehtäviä pääjohtajalle nimittävänä tahona, mutta ainoastaan väliaikaisesti, jos ainakin viisi seitsemästä jäsenestä olisi samaa mieltä. Kokoonpano laajennettaisiin vähän niin, että se voisi toimia tehokkaasti. Viisi jäsentä, ei kolmea. Kahden vuoden kaudelle, joka voitaisiin uusia. Ja sitten vielä ihan lyhyesti kollega Marineskun mietinnöstä. Kolmes seikkaa, tärkeitä asioita. Ensinnäkin olemme samaa mieltä siitä, että on huolehdettava paremmasta laadusta siitä, että sanktiot ovat mahdollisia, tiukempi komission rooli, näin vähemmän myöhästymisiä, pienemmät kustannukset, myös inhimillinen tekijä on otettava tässä huomioon. Nämä ovat tärkeitä seikkoja, jotka tähän liittyvät. Toiseksi Tämä liittyy näihin tukipalveluihin. Meitä vähän huolettaa tämä jako, kun ajatellaan näitä palveluita sosiaaliset turvallisuusseikat. Tässä on löytävä, löydettävä nyt hyvä tasapaino näiden huolenaiheiden välillä ja toisaalta tehokkuus- ja avoimuusvaatimuksen välille. Näistä aiheista on hyvin keskusteltava hyvin tarkkaan ja lopuksi sitten kansallisista valvontaviranomaisista selkeästi on käynyt ilmi, että ongelmia on. Usein ei ole kunnollista tai riittävästi henkilöstöä, eikä ole riittävää riippumattomuutta, joten kaikista näistä aiheista on keskusteltava, että saadaan vähän lisäselvyyttä. Tässä suurimmilta osin varjoesittelijä Spirosin kannat Marinesku, mietintöön. Kiitos. Kiitos edustaja Maisner. Niin, kiitos tästäkin herra Marineskulle. Meillä oli varjoesittelijä tapaaminen Strasbourgissa ja siellä puhuttiin erinäisistä asioista – Alden taholta olemme kompromisseihin tyytyväisiä, olemme sitä yhtä mieltä, joita Marinesku on esittänyt. Mitä sitten juuri herra Grossessa se sanoi, että nämä rakenteet säilyisivät, että toisaalta tietenkään ei tarkoitus niitä purkaa kokonaan, mutta mitä katsoa missä on yhteistyötä, joka menee den Single European Sky nach vorne FAB-rakenteet, mutta toisaalta en kuitenkaan ole tätä yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa. Kysymys on siis yhteistyöstä, joka toimii hyvin ja pitäisi katsoa, miten se tulevaisuudessa voitaisiin vetää tähän mukaan. Mitä tulee sitten näihin valvovien viranomaisten riippumattomuuteen, se on mukana tässä, mikä on hyvä asia, koska kokonaisuudessaan tästä yhtä mieltä ja sitten meillä olisi kuitenkin yksi kysymys vielä. Minun ryhmäni on nostanut esille sen, että mikä on sitten Gibraltarin tilanne. Oikeusyksilöltä pitäisi varmastikin kysyä asiasta, ja mikä on tilanne Gibraltarin osalta. Että varmaan tiedätte, kuka meillä tätä kysyy ryhmässämme. Yeah, it's above my pay grade Gibraltar. Mrs. Lichtenberger. Niin, Gibraltar eli ihan minun asiani. Um. Niin, se kakkosen liittyen toteaisin, että ihan lyhyesti, että tässä on kaksi keskeistä asiaa. Ensinnäkin minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että tämä eriyttäminen olisi ikään kuin ideologinen kysymys, joka ei sinänsä liity todellisuuteen juuri laisinkaan. Ja tästäpä syystä meidän ei tulisi jatkaa tällä tiellä, vaan todettaisiin, mikä olisi toimiva ratkaisumalli teennäinen erottelu ei mielestäni tässä yhteydessä ole juurikaan eduksi. Toisaalta taas näissä keskusteluissa yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta, niin siinä ei pitäisi keskustella vain ainoastaan turvallisuudesta, vaan myöskin ympäristö- ja ilmastokysymyksistä. Erityisesti silloin, kun puhutaan energiaa säästävistä toimista ilmailun alalla. Mielestäni se olisi tärkeä toinen painopistealue. Ainakin siihen pitäisi panostaa keskustelussa nykyistä enemmän. Sitten tähän Sasolin mietintöön liittyen toteaisin, että meillä on tarkistus 26 johdatosan kappaleeseen 2 liittyen. Tässä viitataan EASan sisäiseen eturistiriitatilanteeseen tilanteeseen Mielestäni, mielestäni tämä on tärkeä kysymys. Ja tähän liittyen toivomme, että panostetaan ympäristö- ja ilmastopolitiikassa jatkuvuuden vaalimiseen. Ja mitä tulee sitten delegotyösäännöksiin liittyviin ongelmiin, niin kuten sanottu, suuntaus näyttää siltä, että lähes poikkeuksetta asiat hoidetaan delegoituin säädöksin Joillakin aloilla, silloin kun kyse on pelkästään teknisluonteisista toimenpiteistä, niin voidaan toimia näin, mutta tässä näkyy sellainen suuntaus, että nämä poliittiset tarkoitusperäät ujutetaan delegoituihin säädöksiin, mikä tarkoittaa sitä, että parlamentti ei voi juurikaan puuttua näihin päätöksentekoprosesseihin ja tästäpä syystä vastustankin tällaista suuntausta. Siinäpä kaikki omalta osaltani. Varjoesittelyiden kokouksessahan tästä keskusteltiin jo aika lailla seikkaperäisesti. Kiitoksia. Kiitos edustaja Foster. Thank you, uh, chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tarttuisin muutamaan kysymykseen tässä uh, solin osalta, koska tähän käsittelemme sitäkin, niin herra solin mietinnöstä. Me Yleisesti ottaen ajattelemme, että esittelijä on menossa oikeaan suuntaan useimmissa kysymyksissä, mutta on muutama asia, joista me olemme hiukan huolissamme. Ja ensinnäkin tämä nimenmuutos EASasta EAA on meistä aivan tarpeeton. Minusta meidän pitäisi katsoa tätä, tämä ehkä ole välttämättä sitten tähän äh, johtokuntaan, ainakin Iso-Britannia, me emme olisi tukemassa mitään, missä meillä olisi johtokunnassa edustaja, oli tilanne mikä tahansa. Tehän tiedätte, että näkemys siitä, että voisi vain pieni johtokunta, jossa olisi harvoja henkilöitä, se ei ole hyväksyttävää. Se on asia, joka täytyy ottaa huomioon. Tämä tietysti on tullut tietysti komistolta tämä ehdotus. Mitä tulee tarkistuksiin? jos NSA tai muuta NAA, meillä on tässäkin ongelmia. Tämä tulee esille muuten Marin Eskunkin mietinnössä. Edät tarkistukset ovat viemässä tar- tätä säädöstä väärään suuntaan, koska ne aiheuttaisivat sekannusta. Ja tämä on aika raskas prosessi. Niin kuin tiedätte, Iso-Britannia meidän ryhmämme, me olemme täysin yhtenäisen vapaan ilmatilan takana – Olemme sen takana, mitä tehdään, jotta Cesar voidaan ottaa käyttöön, koska se on todellakin sellainen ilmiö, josta koko Euroopan unioni hyötyy siitä, teknologiaa ja muuta, mutta kokonaisuudessaan tässä Soli pyrkii ot, selkeästikin ottamaan huomioon myöskin muiden ihmisten näkemyksiä. Se tulee herra Marineskun miettimään, pari kokousta herra Marineskun kanssa ja haluaisimme kiittää myös häntä, niin kuin herra Soliakin, hänen panoksestaan. Tämä on hyvin tekninen tämä marinskukimiento. Nämä ei kumpikaan ole mitenkään yksinkertaisia, mutta on samantyyppisiä ongelmia, jotka liittyvät tähän NSA, NAA kysymykseen. Ja minun on sanottava, että minä puhuisin nyt joidenkin iso ihmisten kanssa, mitä tällä hetkellä on tekemässäkin, mutta koko kysymys tässä NSA, NAAssa on se, että ne eivät ole sama asia, niillä on eri toimia, eri tehtäviä joten nämä ovat hiukan eri tavoin syntyneet eri jäsenvaltioissa, ne ole kehittyneet eri tavoin se, mitä siitä heijastuu tavalla tai toisella. Ja sitten se, että otettaisiin tällaisia eh, sektoreita näihin ilmatilan suunnitteluun, ja nämä liittyvät myöskin henkilöstöön, ja minusta tämä on sellaista, mitä ei voida eh, hallinnoida keskitysti. Ja on asioita, jotka lähetetään komitologian kautta, joita siis komissio hoitaa tämän delegointien säädösten kautta. Tätä me pidä hyvänä, ja meistä on, meillä myöskin tiet, käytettyä vastauksia sinä että otetaan käyttöön uusi säätelitekijä ilman keskustelua siitä, mitä tämä talouden osalta toimiva säätelijä, miten se toimii. Se, mitä tulee sitten tukipalveluihin, me emme usko siihen, että pakotettaisiin erottamaan nämä toisistaan, koska tässä, jota huomioon aikaan niitä markkinoita on nousemassa. Meillä on mitään tiukkaa linjaa tässä. Ja lopuksi, kun tämän ei pidä nyt sellaista, josta voidaan pitäisi kiistellä, mutta on tarkistuksia, jotka liittyvät Gibraltariin. On edellisiä tarkistuksia, jotka liittyvät tämän yhtenä silmatilan soveltamista Gibraltarin osalta. Me Iso-Britanniassa olemme sitä mieltä, että ole mitään kyseenalaista Gibraltarin riippumattomuuden kysymyksessä. Se on Britannian merentakainen alue, eikä meillä ole aikomustakaan sulkea Britannian kansalaisia minkään ulkopuolelle, mikä heitä hyödyntäisi. Se ei olisi hyväksyttävää. On siis tarkoituksia, jotka on, tarkoituksia, jotka on tehty, jotka ovat tehneet muutamat kollegat, joilla ei ole mitään mitä intressejä heillä olisikin Platanen osalta minun oikealla puolellanikin täällä, mutta näin vain on. Minä en ole tuonut esille. Kukaan meistä ottaisi tätä asiaa esille tämän Marineskun tai Sassolin mietinnön yhteydessä ottaisimme esille muissa yhteyksissä, mutta, mutta meillä on tämä sopimus, joka on voimassa ja sen tulisi heijastua myöskin, ja se heijastuu komission paperissa, ja totta kai komission osalta halutaan tämä asia viedä eteenpäin mahdollisimman pikaisesti. Ja nämä olivat siis havaintoja, herra puheenjohtaja, siitä, missä ollaan. Mutta niin kuin sanottu, mutkikkaita mietintöjä. Monet kiitokset herra Marineskulle herra Sassolille, Kiitos. Thank you. Before I bring... Kiitos. Ennen kuin edustaja De Grandes saa puheenvuoron, sanoisin koordinaattorille, kun olette paikalle koordinaattorille niin kokous. Luultavasti alkaa vähän aikaisemmin, joten pyydän, että te lähde paikalta. Edustaja De Grandes. Kiitos puheenjohtaja. Minusta ei näyttäisi niin kummalliselta kun herra Foster sanoi, että kysymme kysymyksen Gibraltarista, minä kysyin sitä, että mitä tulee tapahtumaan Gibraltarin osalta ajatellen erilaisia näkemyksiä, joita komissiolla on, että se sijoittaa ilmatilamääräyksiin eri tapauksissa. Tässä valiokunnassa hyväksyttiin määräys, joka koskee matkustajan oikeuksia ja se on ratifioitu. Tämä huomiota se, miten tässä on, ei tässä ei ole mitään viittauksia riippumattomuuteen, Rova Fosterin teistä erot, mielipideerot iso britannian ja Espanjan vanhoja, mitä tulee tähän, miten tulkitaan Utrehtin sopimusta. Nämä maat ovat suuremmoisia. Eivät pyri tässä minkälaisiin ongelmiin, mutta ratkaisu on, ovat olleet asian läht, alku, hyvin yksinkertaisen alusta lähtien. luontosimuksen osalta, jos sanotaan, että ilmatilamääräyksen osalta se, mitä tulee Gibraltarin ja sen lentoasemaan lykätään siihen saakka, kunnes osapuolet pääsevät sopimukseen. Joten ei ole olemassa minkäänlaisia arvotusta tässä, vaan on vain todettu, että on ongelma. Mitä tulee sitten Kordovan julistukseen? vuodelta 2006. Puheenjohtaja on, sillä ei ole mitään poliittista tai oikeudellista merkitystä. Tämä on siis oikeudellisesti katsottuna tilanne. Komissio ei voi käyttää Lontoon julistusta silloin, kun on kysymys matkustajan oikeuksista tai tai Kordovan julistusta silloin, kun on kysymys tästä ilmatilasta, koska tämä on ristiriitainen kysymys. Siksi on niin, että ei tehdä mitään, avata mitään uusia raja-aukoja. Kysymys on siitä, että pitäisi palata rationalismiin, joka vuoden Lontoon tulistuksessa, jossa sanotaan, että lykätään toimeenpanoa siihen asti, kunnes osapuolet tulevat sopimuksen. Osapuolet käyvät vuoropuhelua. Tämä on ikuinen aihe, mutta tässä on, julkaisemassa on ikävä se, että se ottaa kantaan. Komissio ei voi toimia nyt tässä kun Salomon yhtenä päivänä yhdellä tavalla toisella, toisella tavoin. Miksi me olemme tehneet näitä tarkistuksia. 144, 146, 148 liittyen Lontoon julistukseen, joka oikeudellisesti ja poliittisesti on se, joka on voimassa ja jonka mukaan lykätään toimeenpanoa siihen asti, kunnes nämä kaksi ystävällisuutta maata ovat saaneet vuoropuhelun päätökseen tämän osalta, mikä tulee Gibraltarin väestöön. Ei muuta puheenjohtaja. Baldwin for DG Move. Kiitos. Mä pääosastolta edustaja Baldwin. Thank you Very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikille, jotka ovat puhuneet hyvin selkeistä ja mielenkiintoisista kannoista. Ihan alustava huomio aluksi, jos sallitte. Tämä SES 2 Plus-paketti on melko teknistä olemassa olevan lainsäädännön valmiiksi saattamista. Me halusimme yksinkertaisuutta, selvyyttä, moderniutta ottaa ottaa huomioon. Ei tässä uudelleen tarkastella koko tätä politiikan alaa ja toivon, että ymmärrätte, että tämä ei ole mitenkään ideologinen lainsäädännön uudelleen tarkastelu. Edustaja Lichtenberger, teette huomionne. Olen samaa mieltä ympäristökysymyksistä. Olen samaa mieltä siitä, että yhteisen mielestäni riittävän vakavasti suhtaudu siihen, miten tämä yhteinen eurooppalainen ilmatila kysymys liittyy ympäristöön. Tarkistuksia on paljon valtava määrä. Olen pyrkinyt yhdistelemään niitä vähän ensin edustajassa solin mietintöön, joka liittyy Assad-kysymykseen ja sitten toinen, joka liittyy Marin Eskun mietintöön yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamiseen. Ensinnäkin siihen, että ulkopuolelle jätetään – sotilaalliset lennot. Tämä on tärkeä trendi tarkistuksissa. Sanoisin, että olen sitä mieltä, että ehdotus perustuu nyt väärinkäsitykseen. Se, mihin pyrimme, on, että EASA-asetus noudattaisi sitä, mikä on jo ollut yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan asetuksessa vuodesta 2004. Kaikki palveluiden tarjoajat, myös sotilaalliset, on jo lupa menettelyn alla myös jos ajatellaan yleistä lennonpalvelun tarjontaa. Eli tässä saattaisi olla vaarana turvallisuusiskin syntyminen. Edustaja Gross mainitsi ja useampi jäsen ilmeisesti tämän ajatuksen siitä, että pelätään nyt jäsenvaltioiden viranomaisten pirstaloitumista. Ajatus käsittääkseni olisi se, että yhdistetään kansalliset ilmailun viranomaiset yhdeksi viranomaiseksi jokaisessa jäsenvaltiossa. Me emme ollenkaan vastusta sitä, että SES- ja EASA-lainsäädännössä käytetään samaa sanamuotoa, mutta kuitenkin toimivaltainen viranomainen olisi meille hyvä sanamuoto, koska siinä vähän, jää vähän joustoa jäsenvaltioille. Se on aina pidettävä mielessä. He voivat ehdottaa omaa viranomaista. Joskus siis voisi olla lennon valvonnasta vastuussa oleva taho, joskus joku ministeri, joskus toinen taho. Siitä haluaisimme pitää kiinni, mutta ei pitäisi ainakaan johtaa siihen tilanteeseen, että pirstaa loituneempi tilanne syntyy jäsenvaltioihin kuin tällä hetkellä. EASan akkreditointi kansallisten viranomaisten osalta. Mielenkiintoinen kysymys todella, mutta tämä varmasti vaatisi kunnollista vaikutusten arviointia ja suoraan sanottuna myös poliittista keskustelua jäsenvaltioiden kesken, johon, joten tähän on palattava myöhemmin. Vähän varhaista ehkä lähteä tämän ehdotuksen tässä vaiheessa. Näihin asioihin halusin erityisesti puuttua tuon EASan osalta. Unohtuikohan minulta jotain? Varmasti kollegat muistuttavat. Jos näin käyn, Palaan sitten tuohon yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan mietintöön. Tarkistuksia oli valtavasti ja jotkut todella menivät ihan vastakkaiseen suuntaan. No se on tietenkin ihan luontevaa, mutta koko määritelmä, kysymys, olemassa olevat määritelmät ja niin liittyvät kysymykset tulivat tässä esiin. Ja on ihan totta, että 149, 151, 154 tarkistuksissa sanamuoto varmasti noudattelisi samaa linjaa kuin ikaossa. Yleensä pidämme tätä ihan hyvänä menettelyn. Nyt meillä on ihan hyvät historialliset syyt. Toisin, toisella kertaa voin esitellä niitä tarkemmin, mutta vuonna 2004 vähän muutettiin niitä ja sitten sen jälkeen on ollut paljon täytäntöönpanosäädöksiä, joissa on käytetty näitä meritelmiä. Jos muutos tehtäisiin nyt, niin meidän pitäisi palattava tekemään valtavasti tästä johtuvia muutoksia. Ja minulla on kerrottu, että tällä voisi olla sellaisia juridisia vaikutuksia, joita ei ole toivottu, joten toivon, että tämä ymmärretään. Tämä riippumattomuuskysymys artiklassa kolme tarkistuksia 160 eteenpäin Riippumattomuus tuntuu olevan yhteistyössä työn laadun ja turvallisuuden valvonnan kanssa, joten me todella mielellämme haluamme nyt toimia. Me näemme potentiaalisia suuria ongelmia muuten. Meidän ei pitäisi tässä odotella, vaan että vahinkoja pääsee syntymään. Ja sitten sitten muut tällaiset tukipalvelut eriyttäminen. Eriyttämisestä ei sinänsä puhutaan bundling-sanalla enää, mutta ainakin yksi puhuja otti nämä asiat esiin. 125 tarkistus ja 208-236 tarkistukset. Yhteenvedonomaisesti voitaisiin sanoa, että ehdotuksemme oli vähän kunnianhimoisempi kuin mitä näistä tarkistuksista voitaisiin päätellä. Esimerkiksi halut haluttiin erotella keskeiset tehtävät tällaisista tukipalveluista. Jos yhteinen palvelujen tarjoaminen olisi mahdollista, olisi mielestäni suoraan sanottuna hyvin vaikea uusien markkinoille tulijoiden tarjota tällaisia peruspalveluita, keskeisiä palveluita, koska mieluummin pidettäisiin kiinni omista yrityksen sisäisistä palveluiden tarjoajista, mutta olemme ihan iloisia siitä, että puhutaan siitä, kompromissitekstissä siitä, että parasta ja edullisinta palveluita tarjoava olisi hyvä. Elkan Raue puhui siitä, miten hyvin tehtävät suoritetaan 237 tarkistuksesta 279. Me olemme pyrkineet hieno säätämään artikloita, joita järjestelmästä tulisi vähän vankempi, mutta Jotkut tarkistukset, en ole ihan varma jättiinkö sitä takaa, mutta vietäisin tämän järjestelmän vahvuuksia. Tämä järjestelmä tällä hetkellä ei ole vielä saanut aikaan ihan kaikkea, jota toivoimme. Toivomme, että toisella viite kaudella voidaan mennä pidemmälle. Siihen palataan ensi kuussa, mutta meidän pitää olla kunnianhimoisempia, parantaa järjestelmää, todella saada nyt jotain aikaiseksi. tykkää muutoksia myös ympäristön alalla. Edustaja Elkadraui puhui myöskin inhimillisestä tekijästä. 320 tarkistus puhuu neuvontavan ryhmän perustamisesta. Tässä sanoisin, että olemme aivan samaa mieltä tämän kysymyksen tärkeydestä, mutta hallinnollisista syistä, tehokkuussyistä. Haluaisimme, että inhimillinen tekijäkysymys on nykyryhmissä. Meillä on sosiaalista vuoropuolta puhelusta vastaava ja teollisuudenalaa kuuleva ryhmä. Nämä molemmat työryhmät ovat oikein hyödyllisiä. Siellä on käyty hyvin vilkkaita keskusteluita sidosryhmien kanssa. Tässä lyhyesti meidän tärkeimmät kommenttimme tarkistuksiin. Mielellämme puhumme yksityiskohtaisemminkin, mutta yleisesti ottaen suhtaudumme ihan myönteisesti näihin tarkistuksiin. Yksi pikku seikka vielä, Gibraltarin kysymys. Sanoit, että tämä on nyt teidän työnne tai palkkaluokkanne ulkopuolella. Tässä on kyse enemmän sitä kuin minkä arvosta minun elämäni on. Mutta minä olen pistänyt muistiin De Grandesin ja Fosterin esittämät kannat. Kiitos. Oikein hyvä äänestys 30. päivä tammikuuta. Näin. Ehdottaisin, että nyt pidämme viiden minuutin tauon ja sen jälkeen Koordinaattorinen kokous alkaa viideltä. Meillä on näin mahdollisuus tyhjentää salista pois ne, jotka tänne eivät kuulu. Jatkamme viideltä.